Uh, Hyvät ystävät, meillä on pieni ongelma. Näin tärkeä kuuleminen, mutta erät kollegat kertovat puoli tuntia ja tunti sitten minulle, että heidän oli pakko lähteä lentokentälle, koska lentokentälle pitää mennä 203 tuntia ennen lennon lähtöä, joten nyt meillä on hyvin vähän kollegoja paikalla. Ja toisaalta Minunkin tilanteeni on hyvin vaikea, koska minun täytyy lähteä kello neljä. Yleensä minä lähden puoli kuusi. Sehän on nyt se loppumisaika, joka on merkitty tälle kuulemiselle, se ei yleensä olisi minulle mitenkään hankala asia. Toisaalta ne, jotka ovat täällä, ovat tärkeitä. En tiedä, missä tämä ääni nyt tuli. Ai tuolta. Ahaa. Kyllä. Paljon kiitoksia. Tämä oli teiltä hyvin punnittu sananen. Muistan kyllä sen, paljon kiitoksia, mutta siitä huolimatta minä ehdotan, että me järjestäisimme nyt yhden paneelin. Kaikki panelistit puhuvat yksi toisen jälkeen. Ja pyydän, että panelistit eivät puhu pitempään kuin 7 tai 8 minuuttia. Tämän lisäksi me haluaisimme myöskin saada keskustelun käyntiin teidän välillänne, sillä jos meillä on paneeleja panelisteja, jotka käyttävät hiukan erilaisia aiheita, näkökulmia olisi hyvä saada keskustelua aikaan. Ja näin voisimme ehkä tiivistää kuulemista puolella tunnilla tai 45 minuutilla. Jos olette samaa mieltä, me voisimme aloittaa aivan heti. Kuten tavallista, minä en edes kysy teiltä, oletteko samaa mieltä, vaan yksinkertaisesti jatka vain ihan heti. Yleensähän minä pidän pienen viiden minuutin puheen kuulemisen aluksi, mutta tällä kertaa sanon vain pari sanaa. Energiavarastoinnin rooli Euroopan unionin energiajärjestelmien tulevaisuudessa. Te tiedätte erittäin hyvin, mikä tilanne on. Jopa sähköautoissa kyseessä on energian varastointi, sähköenergian varastointi ja uudistuvan energian osalta varastointi on kulmakivi. Menkäämme nyt siis asiaan heti. Ja aivan aluksi haluaisin antaa ensimmäiselle puhujalle äh, puheenvuoron Patrick Lerans Euroopan energian säilytyksen järjestön, hyvin tärkeän järjestön edustaja. Usein esittelen panelistit, mutta tällä kertaa me voimme ehkäpä jopa tämänkin yli hypätä, niin aikaa säästyy. Mutta mehän tunnemme teidät joka tapauksessa melkoisen hyvin, tai monet meistä ainakin, joten olkaa hyvä, aloittakaa. okay. thank you Mr. Chair. Um, I will start directly. So my name is Patrick Clarence, I'm secretary. Hyvää päivää. Minä, nimeni on Patrick Clarence, olen EASin äh, pääsihteeri ja yritän puhua hyvin lyhyesti. Tässä menikin jo 12 sekuntia. Elsella on kolme päätavoitetta. Ensinnäkin tarkoituksena on äh, tehdä se, että te ja muut ymmärtäisivät energiavarastoinnin äh, lisäarvon, että äh, saataisiin tätä teknologiaa edistettyä ja jotta saisimme rahastointia, rahoitusta ja tutkimusta ja tutkimusta aikaiseksi tällä alalla. Ja näette, että meillä on paljon jäseniä, meillä on 40 jäsentä. Ne edustavat sekä tutkimuskeskuksia, laitosvalmistajia, siirtoverkon haltioita, mm, voimalaitoksia. Kaikki ovat tässä mukana, joten meillä on haastava tilanne, jossa pitää saada aikaan yhteinen ääni kilpailijoidenkin kesken, mutta jos EASissa jotain sanoo, niin silloin se todellakin edustaa koko alaa eikä vain yhtä osaa. Tässä haluaisin näyttää teille, että energiavarastoinnissa on erilaisia teknologioita olemassa. Tässä ei ole kyse pelkästään yhdestä teknologiasta. Siksi tämä onkin niin monimutkainen skaalaa. Meillä on viisi erilaista perhettä, kemiallinen, eh, sähköinen, elektrokeeminen, mekaaninen ja termaali, eh, lämmön, eh, termaalisähkön varastointi. Mm, nämä perheet vähän muuttuvat, mutta mm, pysyvät melkein samana. Meillä on myös Äh, luonnollista synteettistä kaasua, erilaisia mekaanisia tai pumpuvarastointia. Ja nämä teknologiat liittyvät toisiinsa ja tasapainottavat kokonaisjärjestelmää, koska tästä näette, että energiavarastointia on joka paikassa äh, asuinalueilla, teollisuusalueilla, äh, voimantuotantoa voidaan parantaa sitä kautta, se mm, tasapainottaa aurinko- ja tuulivoiman katkonaisuutta ja se tarjoaa palveluja kokonaisjärjestelmälle ja siksi tarvitaan erityis, erityisiä muotoja. Seuraavalla kalvolla yritimme näyttää tämän kokonaisuuden. Meillä on ensin voiman tuotantoa, energian tuotantoa, sitten eh, energiavarastointi tukee erilaisia siirtojärjestelmiä. Usein tämä on paljon nopeampi kuin muut tasapainotusjärjestelmät. Eh, eh, akun voi käynnistää millisekunnissa ja energia on millisekunnissa käytössä. Jos höyry laitoksen haluaa käynnistää tai ala, ajaa alas, niin siihen menee paljon pidempi aika joten tätä varastointia voidaan hyödyntää myös kuluttajien kohdalla kaikkialla. Ja tätä haluamme korostaa. Ei ole yhtä ainoa teknologia, joka ratkaisee kaiken tässä. Tarvitaan teknologiainen sekoitus ja siksi on tarpeen, että lainsäätäjä ottaa tämän myös huomioon. Ja teknologia kehittyy ja kun päätätte säädöskehyksistä, niin se on tehtävä sillä tavalla, että teknologiat voivat kehittyä eivätkä jää jumiin. Eli sen täytyy olla avoin ja sopeutuvainen puitteisto. Meillä oli kuuleminen myös poliittisen ryhmän kanssa ja siellä annoimme joitakin esimerkkejä. Jakelutasolla on hyvin paljon katkonaisia uusiutuva energiamuotoja, pääasiassa aurinkovoimaa ja tämä on otettava mukaan. Sitten on laatukysymyksiä. Sitten voidaan kysynnän ohjausta harjoittaa tällä, jos me on akkuja, voidaan käyttää sähköä silloin, kun sähkö on halvimmillaan. Ja tätä voidaan kehittää askel askeleelta, ei tarvitse rakentaa valtoisaa laitosta. Voidaan auttaa muutamalla akulla ja lisätä sitä sitten. Myöskin siirtoverton haltijoiden puolella kovin paljon tukea olemme asialle saaneet. En nyt mene tätä kaikkea läpi, mutta se pystyy tasapainottamaan hyvin energiajärjestelmää. Sitten Ja tuottaja, hän haluamme kaikki kehittää tätä, haluamme antaa valtaa kuluttajalle. Tästäkin voi olla hyötyä kotitalouksissa, tämä voi olla lämmön varastointia, varastointia akuissa. Halvin järjestelmä ei välttämättä ole sähkön varastointi, vaan lämpö voisi olla edullisempi joissain tapauksissa. Mikä on tärkeää on ymmärtää, että tämänhetkinen markkinajärjestely sähkössä perustuu historialliselle kehitykselle. Se on keskittynyt pääasiassa keskitettyyn energiantuotantoon, jotta järjestelmästä voisi tulla joustavampi. Energian varastointi on oltava mukaan tähän. Ja suuri kysymys on se, että kuka omistaa energian varastoinnin. Onko niin, että jakeluverkon tai siirtoverkon haltija ei sitä voi omistaa? Meidän mielestämme se voi olla joko kuluttajan tällainen varastointi väline tai sitten myöskin verkonhaltijan. Eli joskus olemassa olevien verkkosääntöjen takia tämä on hyvin hankala. Maksut ja verot on maksettava, kun ladataan ja sitten on maksettava uudelleen, kun energia vapautetaan verkkoon. Eli on tällaista kaksinkertaista verotusta. Ja sitten uusiutuvista energiamuodosta voi tulla käytettäviä. Meillä on paljon vähemmän taakkaa järjestelmässä, kun meillä on tällaisia uusiutuvia energiamuotoja. Sitten toivin, uskomme myös, että kaikkien äh, järjestelmäpalvelujen pitäisi olla markkinoilla. Äh, Italiassa tai Espanjassa, jos on äh, sähkön tuottaja, ei voi kaikkea sähköä sähköä myydä, vaan osa siitä on pidettävä siirtoverkon haltijoille. Meidän mielestä näitä ei ole oikeudenmukaista, se pitäisi laittaa markkinoille ja halvin sitten tarjoaa tämän palvelun. Ja jos tarjoan parempaa palvelua järjestelmällä, en saa siitä parempaa ähm, korvausta. Olen nopeampi, mutta en saa äh, parem- enemmän rahaa siitä. Muut saavat enemmän lisäarvoa, mutta ähm, minä en saa siitä enemmän rahaa ja tämä on muututtava meidän on maksettava toimintakyvystä. Me emme halua mitään syöttötariffeja, vaan haluamme pitkän aikavälin sopimuksia niin, että voimme investoida niin, että siirtoverton hankkija voi ostaa nämä laitteistot 8-9 vuoden sisällä, mennä pankin pakeille ja rahoittaa tämän. Tässä meillä on hyvin paljon erilaisia teknologioita, jotka voivat tuoda lisäarvoa markkinoita, on sopeutettava ja me emme tässä pyydä mitään rahoitustukea. Kiitoksia. Uh, you are, you are. Paljon kiitoksia. Tehän olette hyvin tunnettu, herra Clarence. Te täysin muutitte energian säilytysjärjestön vuoden 2011 jälkeen 15-40 kasvetti jäsenmäärää esimerkiksi kolminkertaiseksi siis. Ja teitte muitakin muutoksia ja olitte ilmasto- ja energia-alalla, olette ollut vuodesta 2003 asti erittäin tiivisti mukana. Muistamme eräät meistä, että olemme tehneet teidän kanssanne parlamentissa yhteistyötä. Paljon kiitoksia Kiitokset. Nyt seuraava puhujamme on professori Thomas Ama, fyysikko, joka on toiminut monissa yhteyksissä, ei ehkä yhtä kuuluisa tutkija kuin edellinen puhuja, mutta on esimerkiksi Aachenin ja Kölnin yliopistoissa ja Max Planck-instituutissa toiminut ja mikä hyvin tärkeä professori on Augsburgin yliopiston ympäristötieteiden professori. Eli olkaa hyvä puheenvuoro teidän. Invitation. Kiitos kutsusta. Pyrin antamaan yleisemmän kuvan siitä, miten meidän täytyy nähdä energian varastointi koko tässä energiajärjestelmässä. Pääkysymys, joka on tämän varastoinnin takana, on se, miten uusiutuvat energiat voidaan integroida tähän. Ja se on tärkein kysymys, jonka parissa työskentelemme. Ja kun me katsomme tätä, meidän tulisi, kun pyrimme löytämään tapoja, voimme edistää varastointia, katsoa mitkä ovat kilpailevat teknologiat ja miten muuten voimme ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa. Tässä on nyt vain muutama kohta, jotka ovat tärkeimpiä, joita pitää katsoa silloin, kun me pyrimme valmistelemaan tätä varastointia. Ensinnäinen asia on että meillä voi olla suuria energiaverkkoja. Kun me olemme nyt täällä Euroopan parlamentissa, tämä luonnollisesti on eurooppalainen hanke. Se, että uusiutuva energia kaikkialta Euroopasta kerätään ja, ja hyödynnetään tätä monimuotoisuutta ja tehdään siitä vahvuus. Näin voi tapahtua, jos toimimme asiassa tällä tavoin. Meillä on joustava kysyntä, joten tulevaisuudessa meillä on sähköautoja ja sähköautot saattaa olla, että voivat jossakin vaiheessa latautua silloin, kun sähkön hinta on alhaista. Meillä voi olla tämmöisiä sektorikohtaisia leikkauksia. Meillä on sähköjärjestelmä, joka on yhdistettynä lämmitysjärjestelmään. Ja sen näemme suuria mahdollisuuksia, jotka ainakin tulevina vuosikymmeninä voivat auttaa välttämään vaihtelua, selviytymään siitä. Ja silloin voidaan katsoa jälleen kerran sitten, miten voidaan ottaa uusiutuva energia mukaan lämmitysjärjestelmiin. Ja sitten meillä on tämä <clears throat> sähkön varastointi. Nämä, ähm, näistä verkoista sanoisin, että näette, mikä vaikutus tuulienergialla on yhdestäkään, yhdessä maasta on tällainen käyrä, joka tässä menee alaspäin, niin se että yksityiskohtaisemmin, mutta kun katsotaan eurooppalaisen tätä, niin saadaan hiukan tasaisempi eurooppalainen linja olisi oikea, kun vihreä ja sininen ovat vain tällaisia linjoja yksittäisistä maista. Tämä on se, mitä me olemme käsitelleet vuosikausia, että me ymmärrämme sen, että luomalla todella laajoja verkkoja, ennen kaikkea tuulienergian osalta voidaan harjoittaa tällaista tasausta, mikä voi merkitä sitä, että lisääntyy tarvetta varastoinnille. Ja ajatellen, että Euroopalla on yksi parhaimmista tuulenvoiman tuotantoalueista Pohjanmerellä esimerkiksi. Meidän pitää säilyttää se yhtenä optiona. Nyt hyppään sitten tähän itse tallentamiseen, varastointiin. Ja tässä otan hyvin tällaisen ylhäältä alaspäin lähestymistä, vaan vain muutamia kuvia Saksasta, mutta päätulos on se, että totta kai, jos vain tarkastelee sähköjärjestelmää ja sitten jos katsoo sitä, missä määrin uusi uutuva energia tulee, jos päästään 80 prosenttiin siinä, miten se tulee osaksi järjestelmää, silloin tarvitaan tar- var- varastointijärjestelmä ei pelkästään akkuina, joko tämä on yö- ja päivän tasausta, vaan voidaan tarvita varastointia, joka auttaa tasauttamaan kausittaista vaihtelua. Aina kun tällaista täytyy tehdä, aina kun täytyy siirtyä tällaiseen kausittaiseen tasaamiseen, silloin tarvitaan jotakin muuta niin kuin vetyä. Ja tämä voi olla jotakin sellaista, mikä on sitten itse asiassa huomattavasti mutkikkaampaa kuin se, että on kellarissa akku. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, mutta kun katsomme kaikkia, hypännyt vain tähän, se mitä me nyt näemme on, että tämä vaatimus tulee aika myöhässä vaiheessa, sitten kun siirrytään siihen, että uusiutuvan energian osuus kasvaa huomattavasti. Näemmekö tämän sitten eurooppalaisittain? Silloin, jos katsotaan sitä eurooppalaisesti, niin tämä varastointitarvi on alhaisempi kuin jos katsotaan asiaa vain kansallisesti. Sitten tämä sektorikohtainen yhdistäminen. Tämä on nyt asioita, pitää katsoa hiukan yksityiskohtaisesti. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että meidän täytyy katsoa sitä, että, että jos me tuomme sähkön lämmitysjärjestelmään, voimme hyötyä siitä monella tavoin. Ensinnäkin voimme olla tehokkaita, jos ajattelemme tällaisia lämpöpumppuja, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa ja käytännössä katsoen muutamat sen kertomalla 3,5, riippuu hiukan siitä, mitä talot on rakennettu. Ja uusiutuva sähkö voidaan ottaa mukaan, siis uusiutuva energia ottaa mukaan lämmitysjärjestelmään ja talossa, missä tahansa talossa meillä on tällaisia sisäisiä piirteitä, mutta siis meillä voi olla pieniä energiavarastointijärjestelmiä, mutta näissäkin saamme aika kuitenkin suurempaa joustavuutta, vaikka tietysti menetämme tätä tehokkuutta, mutta jos me vain siirrämme lämpöä sähkölämmityksellä, eli käytämme sähköä tällaisessa lämpölämmityksessä voimme käyttää hyvinkin suuria lämmitys, lämpövarastoja, jotka ovat 10-15 kilowattituntia euroa kilowattituntia kohti, ja tämä merkitsee sitä, että mikään muu varastointitekniikka ei ole tämän luokkaista. Tämä kuva osoittaa teille, että meillä voisi olla yö- ja päivä varastoja päivi taloissa, me voisi olla alueellisissa järjestelmissä säilytysjärjestelmiä, ja tämä merkitsee, että voimme helpottaa sitä, miten uusiutuva energia tulee mukaan. Ja jos meillä on tällainen yhdistelmäjärjestelmä, silloin tuskin edes tarvitsemme näitä varastointijärjestelmiä, tarvitsemme sähkön osalta, tarvitsemme vain lämmön varastointia, koska silloin, jos järjestelmä perustuu vain sähköön, voi tarvitaan ehkä sitten vetyvarastointia tai vastaavaa. Mutta jos meidän onnistuu saada aikaan tämä yhdistäminen, niin löydämme oikeat markkinamekanismit, jotka saavat tämän aikaan tai mahdolliseksi, silloin meidän periaatteessa on paljon teknologiaa, jota nyt on käytössä tällä hetkellä, ja monet näistä asioista voidaan ottaa käyttöön, ja voidaan osoittaa, miten tämä voisi toimia monessakin yhteydessä. Ja nyt sitten yhteenvetoni. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että ajattelemme eurooppalaista energiaverkkoa. On joitakin alueita, joissa on aurinkoa etelässä ja alueita, joissa on tuulta pohjoisessa. Ja tässä niin tärkeää on tämä tasaaminen. Tämä, minä olen poliitikko, tämä voisi olla hanke Euroopan unionille, jossakin vaiheessa ihmiset voisivat toimia Toinen asia on se, että me totta kai me tarvitsemme varastointijärjestelmiä. Meidän pitää olla avoimia ajatellen teknologiaa. Meidän ei pidä tehdä mitään päätöksiä siitä, että tätä, sitä tätä halutaan tai ei haluta. Meidän pitää olla avoimia sen suhteen, mitä teknologiaa käytetään. Järjestelmien ystäminen on hyvin tärkeää. Me tarvitsemme enemmän tutkimusta. Ihmiset yliopistolla varmasti aina sanovat tällaista, mutta meidän täytyy saada aikaan melko selkeät säädöspuitteet niin, että jakelun tasolla saadaan aikaan kilpailua markkinoilla. Minun mielestäni se voisi olla yksi tapa, jolla saamme aikaan joko varastoinnin tai yhdistämisen. Katsotaan sitten, kumpi teknologia viime kädessä on se, joka menestyy. Ja sitten, jos se on hiukan kirettiläinen, meidän pitäisi ajatella myös sitä, onko niin, että kaikki, mitä nyt tehdään, on markkinoiden vapauttamisen mukaista. Me voisimme toimia hyvin liberalisoidulla tavalla, ja me voimme saada hyvinkin radikaalia sähkömarkkinoiden vapauttamista, ja sillä tämä voisi toimia, mutta voi käydä niinkin, että jälleen kerran olemme lähdemme liikkeelle siitä, että on vanhanaikaisia enemmän valtiojohtoisia sähköjärjestelmiä, jotka voisivat myöskin vastata tähän. Tiedän, että ihmiset meillä haluaa kuulla tätä, mutta itse asiassa Eurooppa on toiminut aika hyvin ilman mitään vapautettuja sähkömarkkinoita. Ja nyt meillä on kaikki tämä vaikutus valtiolta, joka kohdistuu sähkömarkkinoille samana kaupunkien vapauttamista, ja nämä eivät aina ole aivan yhdenmukais, yhdensuuntaisia nämä linjat. Sitten vielä yksi asia, sekin on tärkeää poliittisessa keskustelussa. Nämä erilaiset akut saattavat olla hyvinkin tärkeitä sellaisilla alueilla Euroopassa, jossa on pientä sähkön tuotantoa. Jos me teemme paljon hankkeita Afrikassa, menen pieniin afrikkalaisiin kyliin, silloin vaan todella tehdä jotakin käyttämällä tätä teknologiaa. Tämä voi muuttaa tilannetta. Kiitos. Thank you very much, professor. As usual. Paljon kiitoksia, professori, kuten aina. Professorit puhuvat hiukan pidempään, mutta tämähän on minunkin heikkouteni. Minä jaan heikkouden Teidän kanssanne siis. Paljon kiitoksia, professori. Nyt menemme seuraavaan puhujaan. Minulla on ilo esitellä ja toivottaa tervetulleeksi Jorgo Hatsimarkakis, entinen ITRA-valiokunnan jäsen, joka oli kaksi kauttakin täällä. 80 vuotta ja oli hyvin aktiivinen valiokunnassa, kun meillä oli tuolloin eli ohjelmien suunnittelua. Hän oli yksi kaikkein vahvimpia eh, Euroopan eh, investointi- ja teknologiainstituutin puolustaja tuolloin. Meitä ei ollut paljon, ehkä viisi tai seitsemän Euroopan parlamentissa. Ja puheenjohtaja Barroso oli meille kaikille hyvin kohtelias. Me olemme suuria tuon instituutin puolustajia. Herra Hatsmakakis on toiminut Euroopan parlamentin jäsenyyden jälkeen tärkeässä roolissa Euroopassa. Hän on opettanut monissa yliopistoissa ja monille meille täällä läsnä olleille. Hän on hyvin tunnettu henkilö. Ja nyt on myöskin herra Hatsuakaksen syntymäpäivä. Thank you very much. Thank you very much. Uh, um, and thank you. Paljon kiitoksia, kiitoksia Jersi ja kiitokset puheenjohtaja ja valiokunta, että kutsuitte minut tänne kokoukseen. Minä sukellan nyt suoraan asiaan ja sitten odotan mielenkiinnolla äm, keskustelua. Hydrogen Europe on äh, suuri toimija, 94 äh, yritystä 16 maasta, suuria pk suuria yrityksiä ja pk-yrityksiä. Tämä on siis eh, todellinen yhdistelmä. Miksi meidät sitten on kutsuttu tänne? Uskoakseni tämä dia osoittaa, kuinka eh, vetyä voidaan verrata muihin eh, säilytysjärjestelmiin. Yksinkertainen tapa elektrolyysin kautta sitä saada on se, että energiaa käytetään äm, ehm, happen ja vedyn erotteluun vedestä ja sitten luodaan äh, äm, prosessissa uudelleen näistä sähköä. Tämä on optimaalinen energian säilytysmenetelmä. Se voidaan helposti kääntää ja se on hyvin yksinkertainen käyttää. Patrick viittasi muihinkin säilytysjärjestelmiin, mutta tämän järjestelmän, vetyjärjestelmän yksinkertaisuuden vuoksi se soveltuu parhaiten suurille volyymeille ja suurille määrille. Tässä näette hyvin tästä kuvasta tilanteen. Tämä vaatii lyhyemmän ähm, erottolyysin tässä näitä erilaisia malleja, joihin liittyy suuria kuluja, mutta mitä suurempi volyymi on, sitä pienemmät kulut ovat. Äh, vety on hyvin vakaa, yli 10 äh, gigawattitunnin äh, volyymin säilytysjärjestelmä. Nyt voisin antaa 15 sekunnin videon esimerkiksi tämän Colroitin esimerkki jos tämä kiinnostaa teitä, tämä on todellakin 15 sekuntia. En nyt näytä sitä tässä, mutta voitte YouTubesta katsoa tämän videon Colroyd Vety. Löydätte sen näillä hakusanoilla. Colroyd on suuri. Vähittäismyyjällä on satoja kauppoja Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Ja kaikkein suurin vihreän energian investoinut toimija, herra Colroyd on miljardööri ja hän on hänellä on ollut rukkiongelmia jäähdytyslaitoksessa ja hän on löytänyt tähän jonkinlaisen ratkaisun. Nyt hän, hän toimii Hallen lähellä länsi, Brysselin länsipuolella ja hän on sinne luonut tuuliturbiineja ja myöskin Euroopan yhteisyrityksen, vetuyhteisyrityksen tukeman energiavarastointijärjestelmän. Voitte vierailla siellä. Te näette nämä kaikki asiat. Äh, nekin Jersi, olet ne nähnyt ja voitte havaita, että ne toimivat äh, kentällä ilman mitään ongelmia. Nyt yhteenvetona näette tässä kuvassa äh, sen, että vety on ähm, mahdollista ja toisaalta vasemmalla meillä on ähm, energian tuottaminen, vihreän energian, aurinko, tuuli ja niin edespäin ja vedyn avulla voimme varastoida pulloihin, erilaisiin akkuihin ja mulle energiaa. Ja tämän jälkeen meillä voi olla polttoainesovellus, jonka kautta polttokenno, jonka kautta voimme tätä energiaa ottaa käyttöön. Tämä on kaikkein suurimpia keskuksia Euroopassa. Mainz lähellä Frankfurtia, Siemensia, Lindia ja muita Mainzin teollisuusalueita lähellä. Näette tämän mallin myöskin tuolla uloskäynnillä. Kyseessä on kuuden megawattitunnin suuruinen tuuliturbiini ja meillä on elektrolyysilaitos, joka tämän energian mutta vedyksi ja sitä voidaan sitten näihin tankkeihin ja pulloihin, jotka näette kuvassa varastoida. Tämä liittyy myöskin suoraan kaasuverkostoon. 3 prosenttia vedystä suoraan ohjataan kaasuverkostoon. Mitä vedystä voidaan tehdä? Sitä voidaan käyttää polttoaineena liikenteessä. Tässä näette esimerkiksi kolme ajoneuvoa, jotka ovat markkinoilla tai tulossa markkinoille. Hyundai AX35, Toyota Mirai, ne ovat markkinoilla olleet viime syyskuusta lähtien ja näette myöskin Daimler B Lokan mallin tuossa keskellä. Sitten näette kevyitä hyötyajoneuvoja ja raskaita hyötyajoneuvoja, erityisesti myös tämän lisäksi busseja ja trukkeja. Meillä on ähm, monissa Euroopan maissa ja ympäri maailman äh, vetybusseja, tai sitten tämä Linde pyörä on vetypyörä. Näette tässä esimerkkiin, se on erittäin hienoa suunnittelua. 16 vetygrammalla voidaan 100 kilometriä tuolla polkupyörällä ajaa. Kyseessä on siis energiaa, jolla on hyvin pitkä käyttö, ulottuvuus. Ja tässä on vielä lisäesimerkkejä vedenkaatosta, jos vertaamme sitä tavalliseen dieseltankkauksen, joka antaa neljä minuut, neljässä minuutissa 500 kilometriä, vetytankkaus vielä alle 5 minuuttia ja antaa 500 kilometrin autonomian. Patterin eh, tai akun lataaminen vie enemmän aikaa. Teslan kaikkein nopein uusi latausjärjestelmä vaatii 20 minuuttia latausaikaa ja sillä voidaan ajaa 160 kilometriä. Jos vertaatte siis tilannetta, huomaatte, että vety on ainut mahdollisuus, joka tarjoaa liikkumisen sähköistymismallin ilman, että tapojamme tulee muuttaa muuttaa. Meillä on huomenna aukeamassa saventamissa kaikkein ensimmäisin vetytankkausasema, ähm, julkinen asema. Minä kutsun teidät mukaan. Tiedän, että ette pääse paikalle, mutta teidän äh, avustajanne voivat tulla. Huomenna meiltä lähtee parlamentista ähm, puoli kuusi busseja. Kuka tahansa haluaa, että lindepaikkia tätä pyörää käyttää, voi myöskin sillä lähteä paikalle. Meillä on myöskin mahdollisuus käyttää käyttää erilaisia ratkaisuja esimerkiksi datakeskuksia varten. Google on kaikkein suurin vihreän energian ostaja maailmassa. En tiennyt tätä, ähm, tämä yllätti minuakin, mutta heillä on yksi ongelma näiden datakeskusten ähm, äh, varavoimaratkaisu. He ovat luoneet ähm, vetyyn perustuvan varavoiman ratkaisun, josta pidävät hyvin paljon, sillä se tarjoaa varmaa energiaa, myöskin vihreää energiaa, ja todennäköisesti he siirtyvät siis sen käyttöön täysin. Äh, onko tämä siis todellisuutta Euroopassa lähestulkoon? Japanissa näette tässä, että Japanin hallitus on päättänyt tehdä Tokion 2020 olympialaisista vetykisat. He ovat siirtymässä Fukushiman jälkeen tuulivoiman käyttöön ja heillä on 2020 olympiakylä, joka on vetyenergialla käyvä. Miksi sitten meillä ei ole energian varastoinnille markkinoita? Tämän kysymyksen aikaisemmat puhujat esittivät. Minä olen tuonut mukaan tutkimuksen, joka on tehty nimenomaan tähän energian varastointiin liittyen, vedon käyttöön liittyen. Siinä on erittäin hyviä vastauksia siihen, miksi meillä ei ole kaupallisia E, energiansäilytysratkaisuja vielä markkinoilla, miksi niitä ei ole. Tässä edustaja Kolicek e, nauraskelee, kun on monta vuotta puhunut jo samasta asiasta. Tiedän, että on. Tulee erittäin kalliiksi tuottaa hukkaenergiaa, jota ei saada verkkoon. Meillä oli yli miljardi euroa menetyksiä viime vuonna tällaisessa hukka energiassa. Tämä on veronmaksajien rahaa. Tässä tilanne on ikään kuin se, tuleeko kana vai muna ensin. Me tarvitsemme äh, markkinoille saattamiseksi poliittista tukea, sitä ei vielä ei ole. Me tarvitsemme myöskin äh, e, sellaisia sähköjärjestelmiä, joita vielä ei ole käytössä. Tässä taas kollega hymyilee, kun tietää aivan tarkkaan, mistä puhun. Ja myöskin äh, verohelpotukset näiden energiavarastointikeskusten loppukäyttäjille ovat jotakin, mitä tarvitsemme. Niitä ei vielä ole. Ja sitten viimeisempänä, Jersi, entä jos sanoisin, että voisimme mennä Euroopan parlamentin rakennukseen hissillä nolla kerroksesta 14 kerrokseen, 14 kerrokseen. Voisin sanoa, että vety on kaikkein joustavin varastointi järjestelmä ja vaihtoehto, se on ikään kuin puuttuva linkki. Voisin sanoa, että polttoainevarastointi ja vedyn varastointi on ainut ähm, siirtyä sähköisen liikenteeseen. Ja näillä polttoaineilla on kaikkein korkein tehokkuustaso. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että poliitikot puhuvat vielä hiukan pitempään kuin professorit. Tämä on minulle ei nyt aivan niin uusi havainto. Ne puheenvuorot olivat erittäin hienoja, paljon kiitoksia näistä. Te olette hyvin sitoutuneet tähän työhön, kuten aina. Ben Hill, Tesla Energies-yrityksen varapuheenjohtaja. Ben Hill on toiminut aurinkovoiman parissa, aurinkovoimakomponenttien parissa vuodesta 1986 asti, melkoisen kauan siis. Ja hän on tällä hetkellä Tesla Energyn Euroopan ja Afrikan alueiden toiminnan johtaja sekä kaupallisen että teollisen toiminnan johtaja, eli Kyseessä ei ole vain Euroopan toiminta, vaan myöskin toiminta Afrikassa ja meitä kiinnostaa suuresti puheenvuoronne. Hyvät kollegat, minun täytyy sanoa, koska tämä on nyt meidän ohjelmassamme, että kaksi ensimmäistä puhujaa käsittelivät perusongelmia, energiavarastoinnin roolia Euroopan unionin tulevaisuudessa ja energiavarastointijärjestelmää, mutta Jorgo Hatsimarkakis aloitti jo tästä toisesta paneelista energian varastointi järjestelmistä loppukäyttäjiä ajatellen. Loppukäyttäjät ovat tässä hyvin tärkeitä meille. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia arvoisat valiokunnan jäsenet. Minä aion tässä uh, edistää varastointia sinänsä uh, ilman mitään erityistä tekniikkaa, vaikka me liittymäakkuja teemmekin. Äh, kerropa vähän siitä, keitä me olemme ja mitä me teemme. Teslan äh, tarkoituksena on muuttaa maailmaa äh, kohti kestävää energiaa käyttöä ja me haluamme todella vähentää hiilen käyttöä ja tehdä maailmasta paremman paikan kaikille sen lisäksi, että teemme myös erittäin kauniita autoja. Ja, äh, hienoja energiavarastointilaitteita. Kerronpa vähän niistä tuotteista, joita teemme, jotka ovat jo markkinoilla. Ne jo muuttavat sitä tapaa, jolla jäsenvaltiot ja kuluttajat toimivat. Tässä on tämä kotitalousyksikkö, tuo valkoinen laatikko seinällä. Niitä on tuhansia Euroopassa ja tuodaan Eurooppaan ja niitä asennetaan koteihin, joissa on jo aurinkopaneeleja. Meidän visiomme on paljon suurempi tietenkin, kun katsomme älymittareita ja monia muita asioita, niin silloin kuluttajat voivat tällaisella akkuvaraustointilaitteella paljon paremmin hallinnoida sähkön kulutustaan. Kaupallisessa Tis sitten tämä on laitos, jota olemme rakentamassa Havajille tällä hetkellä. Se on 26 megawattin äh, aurinkovoimalla. Tämä on kyse äh, akkupohjaisesta energiavarastoinnista, kuten olemme kollegoilta paneelilta kuulleet, on hyvin merkittävää. Sillä voidaan vahvistaa verkkoa tai sitten tällaisia mikroverkkojärjestelmiä tai sitten kysynnän puuttuminen näin, että ihmiset voivat säästää kustannuksissa. Eh, tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus. Markkinat jo näkevät tällaisia laitoksia. Niitä tuotetaan tällä hetkellä joko niitä on kuluttajilla kotitalouksissa tai sitten teollisella tasolla, jossa yritykset haluavat eh, hallinnoida energian kysyntäänsä. Sitä tapahtuu nyt jo ilman mitään tukia tai muita järjestelyjä. No, mitä tässä tapahtuu energian varastoinnin kohdalla? Meillä on hyvin paljon kapasiteettia, öljyä, hiiltä. Nämä vanhan sukupolven laitokset ovat lopettamassa toimintaa ensi vuosina. Sen sijaan, että luotaisiin uutta infrastruktuuria, meidän mielestämme energian varastointi menee tähän aukkoon paljon alhaisemmalla kustannuksella ja saa aikaan enemmän energiaturvallisuutta jäsenvaltioille ja Euroopan unionille. Kun aurinkovoiman käyttö lisääntyy, aurinko- ja tuulivoiman käyttö lisääntyy myös verkon vakauttaminen on tärkeää, energian varastoinnin kautta tätä voidaan tehdä erityyppisen energiavarastoinnin kautta. Ja silloin sitten uusiutuvien energiamuotojen kustannukset alenevat huomattavasti ja silloin voidaan lisätä uusiutuvien energiamuotojen osuutta energiasekoituksesta. Tässä vain näkemystä. Tesla on tietenkin tunnettu akku valmistaja, mutta akuteknologia ei ole pysähtynyt. On tapahtunut paljon edistystä. Tässä puhutaan energian tiiviydestä. Tämä on vain näkemys siitä, että tällainen batteri, akkuyksikkö ei ole pysyvä, vaan etenemme kovasti ja tällä tavoin voimme myös vähentää kustannuksia niin, että tulevaisuudessa meillä on akkuja joka kotitaloudessa. Globaali litium-akkumarkkina. Tesla saa päätökseen tämän gigatehtaan, jota rakennetaan tällä hetkellä, joka tuottaa Teslan energiatuotteita, niin se itse asiassa tuottaa sitten yhtä paljon kuin 2014 on tuotettu näitä litiumbattereita ylipäätänsä joten me todella äh, lisäämme tuotantoa, jotta akkuun valmistamisesta olisi kustannustehokasta. Sitten haluaisin käsitellä EUn tavoitteita. Meillä on viisi tavoitetta. Varastointi voi tukea kaikkia tavoitteita. En käsittele tässä kaikkia tavoitteita, koska meillä on vain vähän aikaa. Äh, ajattelin käsitellä näitä kahta ensimmäistä vähän yksityiskohtaisemmin kun EU tuo hyvin paljon öljyä, kaasua, jopa hiiltä Yhdysvalloista, niin energiahuoltovarmuus on erittäin tärkeä kysymys eurooppalaisille. Tässä on arvio eri raporteista siitä, kuinka suuri uusiutuvien energiamuotojen kapasiteetti meillä on ja kuinka paljon varastointia tarvittaisiin, jotta verkko saataisiin vakautettua niin jopa, että uusiutuvat energiamuodot voisivat olla 100 prosenttia energian tuotannosta. Toivottavasti tämä tapahtuu vielä meidän elinaikanamme ja tässä on mukana kaikenlainen e, energiavarastointi, ei vain Teslan akut, vaan myöskin nämä vesi pumppuvarastoinnit, pumppuvoimalavarastoinnit ja monet muut tavat, joista on puhuttu täällä. Se, mitä haluamme varmistaa, on, että direktiivit mahdollistavat sen, että energiavarastointia voidaan käyttää eri markkinoilla, eikä sitä sitten vain rajoiteta esimerkiksi energian tuotantoon tai energian siirtoon. Se voisi vaikuttaa haitallisesti varastointiteknologian käyttöönottoa. Vaikka uusiutuvia energiamuotoja ei hyödynnettäisikään, niin energiavarastointia ja akkuvarastointia voidaan hyödyntää tehokkaasti sähköverkon tukemiseen silloin, kun verkko on heikko tai kun voimalaitoksia suljetaan, niin suuret Energiavarastot voisivat olla kustannustehokas vastaus tähän ongelmaan. Eli vaikka uusiutuvia energiamuotojen määrää ei lisättäisi, ja me uskomme, että näin tulee tapahtumaan ja täytyykin tapahtua, niin varastointia on lisättävä. Se on kuluttajan edun mukaista, koska se alentaisi kustannuksia kuluttajille. Ja nyt minulta alkaa loppua aika, mutta se, mitä varastoinnilla voidaan tehdä, on, että vältetään suurtuotannon kustannukset ja sellaisen infrastruktuurin kustannukset, joita kukaan ei halua kustantaa. Ja voidaan vakauttaa verkko paljon nopeammin. Eli me siirrämme sitten enemmän eh, tietoa ja dataa kuin elektroneja. Tällainen muutos on tapahtumassa näillä markkinoilla. Ja lopuksi haluaisin puhua kuluttajista, eh, kotitalouksista, mitä tämä tarkoittaa eh, heille. Kyllä, kulutuskäyttäytyminen muuttuu, kun ihmiset alkavat ymmärtää, miten voivat hallinnoida energian käyttöä. Heille annetaan mahdollisuuksia käyttää energiaa ja tietoa energian käytöstä ja tällä tavoin kuluttaja voi hallinnoida omaa energiankulutustaan eikä ole riippuvainen suuryrityksistä. Ja tämä äh, Powerwall, joka on tällainen äh, asuinalue tuote, joka antaa kuluttajalle mahdollisuuden käyttää sitä, mitä hän haluaa, milloin kun hän haluaa ja maksaa sen, mikä hän haluaa maksaa. Ja sitten kun meillä on älymittarit, niin kustannukset tietenkin kasvavat, kun on kysyntähuippu ja kuluttaja voi sitten ohjelmoida akkuunsa niin, että akku latautuu silloin, kun ei ole kysyntähuippua ja tällä tavoin maksaa alhaisemman hinnan energiastaan. Meidän tarvitsemme tukea, ettei synny esteitä energiavarastoinnille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä puheesta. Nyt haluaisin pyytää puh- seuraavat puhujat. Ähm, Polfrivi, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää tästä syvästä katsauksesta tähän varastoinnin tilanteeseen. Tämä on loistava tilanne uusiutuvalle energialle sen käyttöön saattamiselle periaatteena on tietysti se, että ensin pitää olla infrastruktuuri, pitää olla siirtoverkot niin, että sähköenergia se on sitten käytettävissä ja myöskin muu energia ja nämä erilaiset mahdollisuudet, jotka liittyvät tähän varastointiin, ovat hyvin mielenkiintoisia. Teslan osalta minua kiinnostaa todellakin akun osalta se, että miten pitkään tämä akku, sen, sen kapasiteetti riittää, jos, jos ajetaan sit autossa niin, autolla niin, että on paljon liikennevaloista pysähtyä, se kuluttaa energiaa eri tavalla. Ja toisaalta taas julkisen liikenteen kannalta, jos se, sitä suositaan liikennevaloissa, niin silloin tällä on vaikutusta siihen, miten tätä energiaa käytetään. Voitaisiin kenties saada uusilla algoritmeilla näitä vihreitä aaltoja niin, että liikenne voisi jatkuvalla, jatkuvalla liikkeellä kulkea yhtenä aaltona paikasta toiseen, jolloin todellakin on niin, että tällaisissa älykkäissä kaupungeissa infrastruktuuri olisi tärkeä, eivätkä pelkästään nämä akut. Ja tätä kautta itse myöskin tästä jarruttamisesta ja muusta syntyy tätä, näitä hiukkaspäästöjä. Ja myöskin tästä syntyy tästä moottorin uudelleen käynnistämisestä ja muusta näitä muuta haitta-aineita ja hiukkaspäästöjä, joten meidän täytyisi tuollakin keskittyä liikkuvuudessa siihen, että ei tapahdu tällaisia pysähdyksiä. Tämä on nähtävissä myös rautateillä, koska mahdollisimman pitkään voidaan liikkua samalla tasaisella nopeudella, jolloin tehokkuutta syntyy enemmän. Sama koskee muitakin muotoja, jossa pyritään samaan aikaan uusilla järjestelmillä tällainen vakaa, tasainen nopeus. Ja tämä on se todellinen haaste. Ei itse auto sinänsä, tämä vanha ajattelu, uusi ajattelu on nyt se, että mietitään sitä, miten voidaan saada tällaisia älykkäitä autoja, älykkäitä kaupunkeja, älykkäistä liikennettä, miten voidaan optimoida. W imieniu Kiitoksia. Seuraavan edustaja Penen Kierke, ryhmästä olkaa hyvä. Zużywa no, około 40% energii pierwotnej na... Kiitoksia. 40 prosenttia energiasta menee lämmitykseen. On ollut erittäin mielenkiintoista kuunnella näitä eh, tietoja eri sovelluksiin liittyen, sillä mieltä, että jakeluverkko ja energia. Kysymykset ovat kaksi eri asiaa. Näitä pitäisi makrotasolla tarkastella. Lämmityksestä pitäisi rat- lämmitys pitäisi ratkaista paikallisesti. Ja meidän pitäisi käyttää siihen erityyppisiä energianlähteitä. Minulla on kysymys. Mikä teidän näkemyksenne on uusien teknologioiden käytöstä lämmityksessä? jos esimerkiksi tarkastelemme myöskin muuntoseikkoja, sillä jos meillä on liian pitkä muuntoketju, tehokkuus laskee. Eli meillä pitää olla hyvin yksinkertainen siirto ja muuntojärjestelmä. on vihreästä ryhmästä, Thank you very much. Um... Kiitos. Minusta tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. On monia tapoja edetä asiassa, ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän ei pitäisi nyt tehdä jotakin päätöstä siitä, mihin suuntaan edetä tässä ajatuksessa, asiassa ja näissä mahdollisuuksissa, joita on. Minusta tämä tällainen alueellinen lämmittäminen on yksi tapa käyttää halpaa uusiutuvaa energiaa tehokkaammin tulevaisuudessa, mutta minusta myös Voisi olla mielenkiintoista nähdä uusien alojen syntymistä, yritysten syntymistä, jotka luovat tällaista keskisuurta varastointikapasiteettia ja ostavat ja myyvät tätä sähkön hinnasta riippuen. Minusta uskon, että markkinat, niiden täytyisi olla olemassa jo tänään, jos ajatellaan tätä näitä paikkoja ja tuotantokapasiteettia, koska on niin suuria eroja jo tänään sähkömarkkinoilla. Pitäisi itse olla hyviä houkuttimia ostaa halpaa sähköä ja myydä sitä, kun tilanne on toisen näköinen. Uskotteko, että tämä voisi olla jotakin sellaista, joka nousisi esiin seuraavien 50 vuoden aikana? Tämä on kysymys. Toinen kysymys on näin jotakin mielenkiintoista, kun kävimme keskustelua terästeollisuudesta Euroopassa. Terästeollisuus käyttää erittäin paljon hiiltä, syntyy paljon päästöjä, joka tuhoaa, jotka tuhoavat ilmastoa. Ruotsin teräsala esitti ajatuksen siitä, että he haluaisivat kehittää menetelmän, jossa käytetään vetyä hiilen tuotannossa, äh, teräksen tuotannossa hiilen sijaan. Tämä voisi olla ratkaisu, uskotteko, että tämä voisi olla ratkaisu tulevaisuudessa, sillä jos tämä on jotakin sellaista, mihin voimme luottaa tai mitä voimme odottaa, se voisi viedä paljon tätä halpaa sähköä ja voisi olla hyvin mielenkiintoinen osa ratkaisua siinä, miten voidaan tuottaa halpaa tuuli- ja aurinkoenergiaa ja asettaa se terästeollisuuden käyttöön sen sijaan, että siellä käytettäisiin hiiltä ja edelleenkin tuotettaisiin tai käytettäisiin hiiltä edelleen teräsalalla. On Paljon kiitoksia edustaja Kohicek. Kuesta, olkaa hyvä. V tomto případě podnikatel. Já jsem v tomto případě... Kiitoksia. Tässä tapauksessa minä olen yrittäjä, joka omistaa kolme aurinkovoimalaa. Kaksi on 4,1 kilowatin eh, ja yksi on 2,7 kilowatin, jotta ylimääräinen eh, voima voitaisiin laittaa verkostoon. No, voimayritykset eivät minulle siitä mitään maksa, verkkoyritykset eivät minulle siitä mitään maksa, mutta tämä on Tsekin tasavallan erityinen tilanne. Kolmas voimala ää, käyttää akkuja, koska se on ää, kesämökillä, ja niin minä käytän sitä omiin tarkoitusperiini. Nyt minua kiinnostaa eräs asia, josta olemme jo pitkään puhuneet. Viisi tai kuusi vuotta sitten eräs Euroopan unionin johtaja sanoi, että vuonna 2020 meillä pitäisi olla yksi prosentti energiasta vetytaloudessa. Sen jälkeen ei ole kuullut enää sanaakaan sen täytäntöönpanosta Tsekin tasavallasta Neratovitsessa meillä on yksi vetty tankkauslaitos. Meillä on bussi, joka käyttää vetukennoja. Se on puhdas, e, eikä tarvita paljon energian säilytystä. Se on erinomainen ratkaisu, joten halusin kysyä, vähäinen käyttö. Minä esimerkiksi pyöräilen. Minä en tarvitse sähköä sähköautoa varten esimerkiksi, mutta se on hyvin hyödyllistä. Tämä äh, pieni yksikkö, joka minulla on neljä kilowattia, jos se äh, tuottaa ylimääräistä energiaa, niin voidaan varastoida tämä äh, energia. Me ei tarvitse mitään suuria akkuja, koska nykyiset akut, niiden elinkaari on varsin lyhyt. Ja jos energia kysyntä on suurta, niin ne kärsivät. Se, mistä me keskustelemme, vaikuttaa minusta hyvin käytännönlähtäiseltä ratkaisulta. Minä todella odotan sellaista päivää, että minulla on tällainen voimala omassa kodissani ja voin hyödyntää sitä, koska minä olen innostunut teknologiasta. Se, mistä me puhumme täällä, se pitäisi panna käytännössä toteen. Meidän pitäisi osoittaa kansalaiset, että Euroopan parlamentti pelkästään puhuu, vaan tätä pystytään toteuttamaan todellisuudessa. Thank you, gentlemen. Kiitoksia. Thank you very much for... uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä hyvin virkistävistä syvällisistä esittelyistä, jotka käsittelevät näin tärkeitä kysymyksiä kuin energian varastointi. Ymmärrämme, että energian varastointi on aivan ratkaisevan tärkeässä roolissa monella tavalla. Se on väistämätöntä. Tässä mainittiin jo ja huomasin, että kerroitte, että tätä varastointia voitaisiin jakaa eri osiin ketjua tuotannossa, sitten ketjun välivaiheella ja kuluttajan luona. Tämähän on melkoinen ero. Kun ihmisellä on sähköauto, hän on riippuvainen asemista ja energiavarastointi on suuri ongelma ja haaste. Toisaalta kaikki tietävät, että sähköautojakin voitaisiin käyttää energian varastoinnissa. Minulla on seuraava kysymys, vaan hiukan ehkä itsekäs, kun minä olen ollut tässä lämmitystä ja ilmastointia koskevassa mietinnössä mukana. Olen käsittänyt, että eh, kuluttajan puolella voitaisiin käyttää lämmitysjärjestelmissä tällaisia energiansäilytysratkaisuja. Voisitko hiukan enemmän kertoa näistä, mitkä ovat ne ongelmat eh, analyysinne mukaan, jotka liittyvät tähän? Onko meillä jotakin oikeudellisia tai taloudellisia ongelmia? Ja tämän lisäksi olen huomannut myöskin tässä lämmitys- ja ilmastointityössä, että motivointi on hyvin tärkeää, kun puhutaan loppukäyttäjästä. Kuinka saamme kuluttajan innostumaan, jotta hän osallistuisi tällaisiin ohjelmiin? Haluaisin kuulla hiukan teiltä, ehkäpä teiltä kaikilta. Te voisitte kertoa hiukan enemmän tästä aiheesta. Olisin kiitollinen. Kiitos. Paljon kiitoksia. Itse asiassa pääsimmekin nyt puhujalistan loppuun, jos omalta osaltani saan vielä lisätä yhden kysymyksen. Jorgolle, Jorgo Hasimer Kaikkiselle minulla on kysymys. Kuten todennäköisesti muistatte, eräät meistä tämän vuosisadan alussa, eli 15 vuotta sitten, kauan sitten, odotimme paljon enemmän vetytaloudelta. Ja professori Rifkin YKsta, anteeksi, Yhdysvalloista vieraili Euroopassa ja sanoi, että vuonna 2010 eikä yhtään myöhemmin voisimme ostaa vetyakkuja mistä tahansa kaupasta Yhdysvalloissa, Kiinassa, Euroopassa ja muuallakin. Jotain tapahtui, en tiedä missä vaiheessa. Ehkä voitte kertoa tästä. Voisitteko kertoa, miksi näin suuri ero on 15 vuotta sitten tehtyjen ennusteiden välillä vetytalouden suhteen ja vedyn säilytyksen suhteen. Islannissahan tämä on mahdollista, kun heillä on lämpölähteitä ja sen välillä, mikä todellinen tilanne nyt tulevaisuudessa on ja kuinka tulevaisuudessa voimme sitten vielä kehittää alaa. Ja haluaisin myöskin kysyä puhujiltamme, voisitteko antaa plus miinus viiden vuoden tarkkuudella päivämäärän, jona me voisimme lopettaa kaasuvarajärjestelmien käytön Euroopassa plus miinus viiden vuoden tarkkuudella kaasulaitosten sulkeminen siis, että luovuttaisiin niistä uudistuvan energian vara lähteenä. Tämä on valtava muutos, valtavan mittakaavan muutos. Kaksi kysymystä ehkä hiukan vaikeita, mutta muita kysymyksiä ei taida olla edes minulta tulossa, joten voisimme samassa järjestyksessä nyt jatkaa. Ensimmäinen puhuja ensimmäisen, olkaa hyvä. You have to get out the crystal ball to find this. Kiitoksia tästä viimeisestä helposta kysymystä. Minun pitäisi kaivaa kristallipalo esiin, että voisin vastata siihen. Olen täysin samaa mieltä herra Rybikin kanssa, että ei tarvitse katsoa pelkästään teknologiaa, vaan tarvitaan kokonaisjärjestelmä, jonka täytyy sopia, että tuo teknologia toimii. Se on aivan selvä. Mitä se yksityiskohtaisesti pitäisi tehdä, sitä en tiedä, mutta on erittäin tärkeää katsoa sekä järjestelmää että käytettyjä teknologioita. Edustaja Girek, te kysyitte tästä lämmityksestä ja jäähdytyksestä ja samankaltainen kysymys esitettiin myöhemminkin. Monissa tutkimuksissa tämä näkyy, mutta te varmaan kerrotte tästä tarkemmin. Lämmön varastointi on taloudellisempaa jos voidaan eh, lisäarvoa saada, jos siirrytään yhdestä eh, energiamuodosta sähköstä johonkin toiseen polttoaineeseen tai lämpöön, sitä voidaan käyttää eh, liikenteessä. Tämä on joustavuutta, jota voidaan käyttää ja sitten voidaan käyttää akkuja ajoneuvoissa, energian varastoimiseen kotitalouksissa. Kysymys kuuluu, onko meillä jo jotain. Meillä on yksi jäsenyritys, irlantilainen yritys, joka tänä päivänä mahdollistaa älykkään lämpövarastoinnin, eli käyttävät sähköä ja varastoivat sen kuumaan veteen tai lämpöenergiaan ja tätä sitten verkonhaltijat valvovat ja se pannaan päälle, kun tuulivoima on liikaa. Eli silloin, kun sähköhinta on negatiivinen, tai on liikaa sähköä verkossa, niin silloin se pannaan päälle. Miksi tätä ei käytetä enemmän? Jo pitää pystyä myymään tätä joustavuutta markkinoille. Yksin on liian pieni, siksi pitää olla jokinlainen aggregaattori, joka yhdistää nämä voimavarat ja myy sitä. Ja tässä tilanne ei ole samankaltainen Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Meidän täytyy muokata markkinoita niin, että voimme yhdistää pienemmät tuottajat tarjontapuolella. Ja sitten vastaakseni herra Erikssonille arbitrage, se, että ostetaan sähköä halvalla ja myydään sitä kalliilla Tämä on hyvä ja energiavarastointi pitää siitä, että sähkön hinnat kuvastavat todellisia tilannetta. Eli jos on liikaa tarjontaa, hinnat laskevat, jos on liian vähän tarjontaa, hinnat nousevat ja tästä energiavarastojat pitävät. Ja tämän hintasignaalin pitäisi päätyä kuluttajalle asti, mutta sitten nousee esiin sosiaalinen kysymys. Haluatteko todellakin, että kuluttaja maksaa 2000-5000 euroa per kilowattitunti yhtenä päivänä, vaikka kyse olisikin vain minuutista tai viidestä minuutista? Koskeeko tämä vain teollisia kuluttajia? Ja suojellaanko vähittäiskuluttajia? Sitä en tiedä mutta arbitraasi on yksi tulonlähteistä energian varastoille ja varastointilaitteiden on käytettävä kaikkia tulonlähteitä. Sitä käytetään järjestelmän vakauttamiseen, sitä käytetään arbitraasiin ja myös sitten menee viimeisempään kysymykseen, milloin näemme sen päivän, että meillä on näin kaasuvaravoimaa, kun huomioidaan kuinka paljon energiaa Euroopassa tarvitaan, niin minä tuskin tuota päivää tulen kokemaan. So I, uh, like first... Minä vastaisin kysymykseen, joka koskee tätä lämpöä vielä kerran. On äärimmäisen tärkeää nähdä, että meidän ei tulisi sanoa, että meillä on lämmitysjärjestelmä, vaikka lämmitys on jotakin hyvin keskeistä ja meillä on sähkö sinne rinnalla, mutta mitä katsoa, miten nämä kaksi järjestelmää voisivat yhdistyä, että me saamme aikaan yhä enemmän lämpöä sähköstä, koska uusiutuvat energiat tuottavat ensisijaisesti sähköä, tuuli tuottaa energiaa. Nyt voimme sitten katsoa, miten tämä voidaan taloissa käyttää järkevällä tavalla. Meillä on yksi teknologia on erittäin tehokas ja se on lämpöpumppu, mutta niin kuin tiedätte, sitä ei helposti voida soveltaa kaikissa rakennuksissa. Se edellyttää sitä, että pitkällä tähtäyksellä me teemme rakennuksessa sellaisia, että ne voidaan, voidaan käyttää näitä lämpöpumppuja, ja silloin se on sitten järkevää 30 vuoden ajansa, mutta sen katsoa uusiutuva energia myös tulee mukaan rakennustalosektorille. Me käytämme Saksassa lämmityksessä noin 600 tai vastaava eh, terawattituntia. Mutta jos me käytämme lämpöpumppuja, tarvitaan 200 terawattituntia, mikä olisi eh, joka on enemmän kuin käyttämme nyt. Emme sitten tarvitse mitään valtaisaa hyppyä sähkössä, jos lähdemme tälle linjalle. Tämä on se, minkä parissa on tehtävä kovasti työtä. Seuraava kysymys kuului, miksi vety? Joku kysyi, vedystä terässektorilla. Olemme katsoneet sitä, me olemme tehneet tässä selvityksiä, jota ei koskaan julkistettu yhdessä Siemensin kanssa, jos me katsomme sitä, miten voidaan käyttää vetyä tällaisessa teräksen tuotannon laitoksessa. Tämä on pitkä tie, mutta meidän pitää katsoa, että nyt tarvitsemme paljon käytämme paljon teräs, vetyä kemianteollisuudessa, miksi ammoniakin tekemiseen tarvitaan vetyä, jalostamoissa tarvitaan paljon vetyä. Me ei täytyy, me olemme olemassa, ennen, me luomme uudet markkinat, missä käyttää niitä markkinoita, jotka ovat olemassa. Se ei vaadi paljonkaan uudelleenjärjestelyä. Olen täysin yhtä mieltä, että pitkällä tähtäyksellä me luultavasti tarvitsemme vetyä myös esimerkiksi tiilisektorilla, mutta se on aika kaukana vielä. Sitä ei pidä odottaa huomenna. Sitten oli kysymys miksi meillä ei nyt jo ole vetytaloutta. Tämä, mikä on ollut harhaanjohtava ajatus. 1990-luvulla oltiin hiukan optimistisia, ajateltiin siinä, että polttoaineen myynti polttoainekennot olivat halpoja, eli kun autokylässä puhuttiin, tulisiko olla yhtä halpa kuin moottorin, eli eli 50-100 euroa kilowattia kohti. Jos näin olisi ollut, niin totta kai olisi tapahtunut dramaattinen muutos siinä, miten me olisimme tuottaneet eh, energiaa. Ja sitten olen täysin vakuuttunut siitä, että vuonna 2050 käytämme edelleenkin kaasuvoimaloita. Eh, Paljon kiitoksia. Simarkkaakkis, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin korostaa sitä, että meillä on toinenkin malli mukana. Yksi elektrolyysimalli veden tuottamiseen ja sitten toinen Siemensin malli Katarina Bohmenpukilta, joka kuulemisen lopuksi voi kertoa, kuinka tämä toimii. Ja sitten meillä on tällainen äm, paikallaan pysyvän polttoainekennon esimerkki Eli siis lämmitykseen, ilmastointiin rakennuksissa. Tämä on siis energiaratkaisu niitä varten. Tässä on malli. Haluaisin ensin vastata edustaja Erikssonin kysymykseen. Se osittain katettiinkin, kiitokset kollegalle. Tämä ajatus siitä, että suuri määrä vetyä saataisiin käyttöön tulevaisuudessa, jos me elektrolyysin kautta käyttäisimme kaikkea energiaa, jota me emme käytä tätä nykyään hukkaan menevää energiaa. Voisimme kahta miljoonaa autoa esimerkiksi liikuttaa tällä energialla. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Energia on olemassa jo ja erilaisilla malleilla voisimme esimerkiksi jalostusteollisuudesta saada tätä energiaa. Meillä voisi olla päästövapaa korvaava energian lähde, joka olisi valtavan hieno ratkaisu. Porrybi juuri taisi poistua, kun hän onkin tuolla. Hän tuli tänne puheenjohtajan paikalle. Sinun kysymyksesi älykkäisiin kaupunkeisiin, kaupunkeihin liittyen menisi vielä pidemmälle. Entäpä älykkäät ten te yhteydet. Me puhumme nyt hiilivapaaseen talouteen siirtymistä, mutta kukaan en tiedä, kuinka toteutamme tämän. Rahti ei mene rautateille, sitä kuljettaa yhä enemmän raskas kalusto maanteillä, dieselrekat. Yksinkertaisesti, jos meillä olisi tällaisia käytäviä, vety, tankkauspisteitä, se olisi mahdollisuus. Meillä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja vetypolttoaineen suhteen, mutta jos me voimme ajatella, että meillä olisi Sisiliasta Kööpenhaminaan asti ilman ongelmia kulkeva reitti, jolla voitaisiin rahtia kuljettaa vety polttoaineella, se olisi hienoa. Sitten professori Gerik, haluaisin korostaa yhtä asiaa, jonka sanoin todennäköisesti jo tässä esityksessäni. Niin polttoainekennoilla voidaan hyvin suuri tehokkuus, ehkäpä kaikkein suurin mahdollinen tavoittaa, noin 60 prosenttia. Se on hyvin korkea tehokkuuden taso. Sitten edustaja Kovic Tsekke, te hän tunnet erittäin hyvin teknologian, hän on, tehän hän olette suuri teknologiafani. Tämä sopii sekä pienille että suurille sovelluksille. Erään asian haluaisin todeta parlamentin jäsenenä, kun parlamentin jäseneksi vuonna 2004 pääsin. Meillä oli valtava biopolttoaine hype käynnissä. Kaikki puhuvat biopolttoaineista Siitä ei päässyt yli eikä ympäri. Me teemme hyvin paljon lainsäädäntöä. Muistatte varmaankin tämän. Pari-kolme vuotta sitten tapahtui aivan päinvastoin. Kaikki huusivat, että tämä pitää pysäyttää. Nämä hypeilmiöt ovat melkoisen vaarallisia politiikkaa, poliitikot ja suuri yleisö lähtevät niihin mukaan. Te sanoitte, että meillä oli tämmöinen akkuihin liittyvä odotus. Akkuihin liittyy myöskin hypeä mielestäni. Luonnollisesti akut ovat tarpeen, mutta tällainen hypeilmiö kyllä haittaa sähköalan kehitystä, sillä me tulemme törmäämään rajoihin ja sitten ihmiset pettyvät ja kääntyvät ympäri ja luopuvat sähköratkaisusta. Edustaja Tarkas, kiitoksia, että sanoitte että eräitä teknologioita ei käytetä ja kysytty miksi. Minä voisin antaa Euroopan parlamentista esimerkin. Luxemburgin uusi Konrad Adenauer-rakennus sisälsi polttoainekennoja alkuperäisessä suunnitelmassa. Ne eivät tuota päästöjä ja niin edespäin. Tämä oli tarjouskilpailussa mukana oleva elementti. Sitten tarjouksia tuli ja hintoja tuli ja melkoisen matalalla tasolla Euroopan parlamentin päätöksenteossa kyseessä ei ollut pääsihteeri tai korkeampi taso, todettiin jo, että tämä on liian kallista, me jätämme tämän sivuun. Jopa Euroopan parlamentti tekee näin, ja tästä ei keskusteltu edes valiokunnassa. Hallinnollisella tasolla todettiin, että tämä on liian kallista, emme ryhdy tähän. Totta kai tämä on liian kallista tällä hetkellä, koska teknologia on aivan lapsen kengissä, mutta jos me emme sitä käyttämään, se ei pääse kehittymäänkään. Valitettavasti Jersi joutui tässä poistumaan, mutta hän hyvin tärkeän kysymyksen esitti, mitä herra Rifkin teki oikein tai väärin vetytaloudessa. Asiantuntijat eh, ja vetymaailman harrastajat sanoivat, että herra Rifkin ei vetyteknologialle mitään hyvää tehnyt siksi, että hän loi liian suuria odotuksia ja meidän oli pakko luvata liikaa ja myydä liikaa. Jos lupaa liikaa kerran pari, kukaan ei enää luota. Siksi me menetimme hyvin paljon uskottavuutta ja liikevoimaa. Kyllä tämä on totta. Herra Rifkin ei ole Yhdysvalloissa kovinkaan tunnettu vetyalalla, ehkä Kaliforniassa, mutta ei muualla Yhdysvalloissa. Hän on paremmin tunnettu täällä Euroopassa. No, nyt on tullut kuitenkin hetki. Tämä on Jerzy Pusekille vastaus COP21 kokouksen jälkeen. Tehän muistaa, kuinka paljon tästä on keskusteltu vuosia, onko ilmaston lämpenemistä tapahtumassa tai ei. Nyt mitään epäilyksiä ei enää ole. Ja kansainvälinen yhteistyö on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun. Nyt meidän täytyy löytää ratkaisuja. Greenpeace hiljattaisessa kertomuksessaan nimeltä Energia vallankumous on maininnut 622 kertaa tässä raportissa vedyn, ja he olivat hyvin kriittisiä. He sanoivat, että jos me haluamme vuoteen 2050 mennessä nolla tasolle päästä, niin meillä ei ole äh, kylliksi kapasiteettia vedyn suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Viimeisenä Ben Hill. Äh, kiitoksia. Katsotaanpa äh, kysymyksiin on vastattu varsin hyvin tähän mennessä, joten viimeisenä oleminen on tässä suhteessa hyödyllistä. Älykkäät kaupungit. Kyllä meillä on teknologia automaattiseen ajoon. Täytyy vain kokeilla Teslan autoa, se on varsin vaikuttavaa. Teknologian olemassa sääntelyä ei ole vielä ja varmasti tästä käydään vielä paljon keskusteluja liikennepääosaston kanssa täällä Brysselissä siitä, miten tämä mahdollistetaan, tämä vapauttaisi Euroopan tiejärjestelmää. Olemme nähneet jo liikenteen hiiliriippuvuuden vähentämisen, näemme kaupunkiemme ilmanlaadun. Se on aivan kauhea. Me emme ole Kiinassa, me olemme Euroopassa. Ja äh, jos katsotaan ilmanlaatuvaroituksia, erityisesti eteläisen Euroopan kaupungeissa, Espanjassa ja muualla, niin se on kyllä huolestuttava. Äh, liikenteen hiilestä vapauttaminen, oli kyse sitten Teslan ajoneuvoista tai muista, niin se on kyllä tehtävä hyvin nopeasti. Sitten uudet liiketoimintamallit, jotka ovat kehittyvässä. Aggregaattorit ovat jo olemassa. Liiketoimintamalleja jo muodostetaan ja akkuja viedään markkinoille, jotka käyttävät näitä teknologioita ja mahdollistavat aggregaatioita luomaan tuloja ja asiakkaita säästämään menoissa. Nämä teknologiat ovat jo olemassa. Nyt me vain pyydämme, että älkää asettako esteitä asialle, joka on ratkaisu energiaongelmiin, joka meillä on Euroopassa. Ja sitten herra Kolicekille sanoisin, minä käytän omaa Mm, aurinkokennojärjestelmäämme eh, autoni lataamisen, jos teillä ei ole eh, sähköautoa, niin eh, ehkä voin auttaa teitä sinne jossain vaiheessa, tai sitten ladatkaa naapurinne auto ja ansaitkaa sillä vähän rahaa. Meidän on katsottava, miten markkinasuunnittelut voivat loppukuluttajalta säästää paljon rahaa ja auttaa antaa meille kaikille kodinomistajina ja Euroopan unionin jäseninä enemmän energiaturvallisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä oikeastaan tapahtuu. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli hyvin tehokas kuuleminen. Me olemme nyt ladanneet akkumme uusia eh, toimia varten. Olette antaneet meille hyviä ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä voisi tehdä. Ja me olemme vastuussa näiden markkinoiden kehittämisestä, koska se auttaisi ei vain EUn taloutta, vaan uskon, että tämä on maailmanlaajuinen kysymys. Haluan kiittää kaikkia puhujia heidän esityksistään ja jäsenistä, jotka vielä ovat täällä aktiivista osallistumista keskusteluun. Haluan kiittää myös komissiota komission edustajia ja kaikkia niitä, jotka ovat meitä kuunnelleet ja halusin kysyä, onko mitään muita asioita. Jos ei ole, niin sitten voin kertoa teille, että seuraava kokouksen on 23. Niin toukokuuta kello 15 ja 24. toukokuuta kello 9-12.30. Nähdään silloin ja hyvää iltaa. Kokous päättyy tähän. Ja voitte testi käyttää tuota Linda-pyörää, jos haluatte.